Valitettavasti jälleen kerran meidän on istuntomme aluksi muistettava eh, kansainvälisen terrorismin viattomia uhreja. Tästä on tulossa hyvin surullinen tapa. Tällä kertaa Murhaaja iski kahteen naiseen. Tämä valinta ei ollut sattumanvaroinen. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo, joka on vaivalla saatu aikaan Euroopassa, on yksi meidän perusarvoistamme. Se on yksi niistä elementeistä, joka parhaiten kuvastaa meidän elämäntapaamme ja ajattelutapaamme kun isketään naisia vastaan, halutaan iskeä sitä vastaan, mikä meitä tämän sydäntämme on lähinnä. Ja Euroopan parlamentin nimissä haluaisin ilmaista äh, osanottomme näiden viattomien naisten perheille, jotka murhattiin eilen Marseijassa. Haluan osoittaa solidaarisuutta ranskalaisia ja eurooppalaisia kohtaan. Me olemme äh, yhä sitoutuneempia siihen, että puolustamme niitä arvoja, joihin uskomme. Me emme paina päätämme, me emme muuta tapaamme elää ja me tulemme jatkamaan, kunnes olemme terrorismin nujertaneet. Muutama minuutti sitten tiedotteen kautta ISIS on ilmoittautunut Las Vegasin iskun tekijäksi. Kukaan ei tiedä, miksi joku ryhtyy näin hirveisiin tekoihin toisia ihmisiä kohtaan. Mikä ikinä syy onkin, koska Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole vahvistaneet teon terrorismitaustaa. Haluamme ilmaista osanottomme kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet tämän iskun uhreiksi. Me olemme lähellä eh, iskun uhrien perheitä, jotka kärsivät omaistensa menetyksestä näissä hirveissä olosuhteissa. Kiitämme pelastusviranomaisia, jotka ovat rohkeasti pelastaneet kansalaisia ja haluaisin muistuttaa siitä, mitä tapahtui lauantaina Edmontonissa Kanadassa ja pyytäisin eh, nyt, että pitäisimme minuutin hiljaisen hetken kaikkien näiden viattomien ihmisten muistoksi. dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta. Euroopan parlamentti, joka keskeytettiin 14, äh, eh, täysistunto, joka keskeytettiin 14. syyskuuta 2017, äh, eh, on avattu nyt. 14. syyskuuta pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit on jaettu teille. Onko niihin kommentteja?